Good evening, uh, dear colleague. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Voisitteko istua niin voimme aloittaa kokouksen. Just in few seconds. Muutaman sekunnin päästä. kiitos. Näin avaan talousasiain ja taksi erityisvaliokunnan yhteisen kokouksen. Kaksi puheenjohtajaa, kaksi tsekkiä, minä itse ja herra Jezek. Järjestelystä vielä meillä on tulkkausta 11 kielellä ja suoratoistonakin nähtävissä Euroopan parlamentin kotisivulla. Ja kokouksen englanninkieliset transkriptiot laaditaan myöhemmin ja liitetään erityisvaliokunnan äh, kotisivuille. Ja kamerahan seuraa sitten mikrofonia. Haluaisin ensin kertoa, miksi tällainen kokous on kutsuttu koolle. Kiitos. Toivotan kaikki tervetulleeksi tähän yhteiseen kuulemiseen Ekonin ja Taksin kesken. Me keskustelemme kum ex skandaalista, rahoitusrikollisuudesta ja porsan reijistä nykyisissä lainsäädännöissä. Tarkoituksena on käydä läpi kummeksi tietojen ilmitulo. Yli 55 miljardia euroa ilmeisesti on kadonnut erilaisten järjestelyiden avulla. Kuulemisessa pyritään tarkastelemaan nykyisiä oikeudellisia porsareikiä, jotta tällainen on syntynyt ylipäätään, ja mitä keinoja on hallinnollista yhteistyötä kohentaa ja sen valtioiden keskeveroasioissa. Meillä on vain yksi paneeli, kolme asiantuntijaa. Ensimmäisenä herra Gerhard Schick, Saksan liittopäivien jäsen, hän on ollut myös esittelijänä liittopäivien tutkintavaliokunnan puolesta videokonferenssin kautta. Ja sitten seuraavaksi professori Christoph Spengel, ZEV-tutkimushenkilö ja johtaa myös Mannheimin yliopistossa liikejohtoja verosastoa. Tervetuloa ja herra Oliver Schröm, joka on vastuussa kansallisesta yhteistyöstä tässä kummeksi äh, asiakirja aiheessa. Ja vetää korrektiivnimistä uutishuonetta Saksassa. Lisäksi täällä on läsnä myös herra Christian Zalewski, journalisti ja toimittaja Panoramassa Zeitissa. Hänkin on ollut mukana kummeksi tiedossa. Ole tervetuloa. Kullakin puhujalla on korkeita seitsemän minuuttia alustusta varten, mahdollisia alustavia kommentteja varten ja sitten avataan keskustelua. Todettakoon Erashik on käytettävissä vain kello kahdeksan asti, niinpä kollegat, jos haluatte jotain kysyä häneltä, se olisi sitten hyvissä ajoin tehtävää. Mutta herra Sik, te saatte puheenvuoron. Seitsemän minuuttia ne varten, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti mahdollisuudesta tulla kertomaan minun kokemuksistani liittyen kummeksiin ja kum kum skandaaleihin. Ne ovat maksaneet veromaksajille miljardia euroja. Kun käynnistin parlamentaarisen tutkinnan kuumeksista Saksan liittopäivillä, Tarkoituksena ei ollut selvittää rikollista toimintaa menneisyydestään. Syyttäjien pitää se hoitaa ja Kölnin syyttäjä mielestäni teki erinomaista työtä siinä. Tarkoituksena niin oli varmistaa, että me opimme virheistä julkisissa laitoksissa ja estää samantyyppiset tapaukset toteutumasta jatkossa. Osinko pesun historiaa, siis eli verovetoinen transaktio Saksassa – käynnistyi 90-luvun alussa ja se osoittaa, että kaupantekijät ovat muuttaneet lähestymistapaansa aikaa myöden sopeutuen hyvin joustavasti muutoksiin myös lainsäädännössä ja hallinnossa. Olisi uskosta olettaa, että laki, joka esti kuumeksin Saksassa 2011 ja laki, joka pyrki rajoittamaan kunkumia 2016, pystyvät estämään mitä sellaista toimintaa jatkossa niin kauan kun me emme saa viranomaisia ja viranomaisia nopeuttamaan toimia. Me emme koskaan voita tätä kilpailua rahoitusasiantuntijoiden kanssa, jotka keksivät aina uusia kikkoja, miten viedä veronmaksajan taskusta rahaa. Kun luin satoja asiakirjoja valtiovarainministeriöstä 90-luvun alusta alkaen, odotin vain mikä on seuraava kikka. Niinpä en ollut yllättynyt ollenkaan, kun uusi petollinen mekanismi löytyi viime viikolla. Kikka, mikä sekään oli yllätys, ilmeisesti käynnistyi samaan aikaan kuin ex estettiin 2011. Tällä kertaa tämä kikka luo useampia amerikkalaisia talletustodistuksia osaketta kohden. Saksan valtiovarainministeri kyllä kuuli tästä uudesta, ei valvojilta eikä veroviranomaisilta, vaan tutkivilta journalisteilta. Syynä on itsetyytyväisyys sen sijaan, että otettaisiin oppia virheistä ja taattaisiin, että viranomaiset selvittäisivät nämä kikat aikaisemmin. valtiovarainministeri ajatteli, että homma oli hoidettu kum ex kaupan päädyttyä 2011. Parlamentaarin parlamentaarisen selvityksen löydöt on sivutettu, vaikka on paljon puutteita löydetty ja johtopäätöksiä ei ole vieläkään tehty. Minä haluaisin mainita viisi johtopäätöstä, jotka saattavat teille olennaisia Euroopan tasolla. Ensinnäkin eurooppalainen yhteistyö. 2005 hollantilaiset lehdet kirjoittivat tuomioopistumme päätöksestä liittyen pankkivirkailijan irtisanomiseen. Siinä nähtiin, että kuumeksi kuulemisessa kaupalla oli osansa. Jos Saksan viranomaiset olisivat kuulleet tästä tapauksesta, he olisivat pystyneet reagoimaan paljon nopeammin. 2008 Sveitsi esti kummeksen ja näin suojeli Sveitsin veromaksajia. Saksa sivutti tämänkin ja tarvittiin vielä kolme kallista vuotta ennen kuin kauppa päättyi Saksassa. Osittain se oli kuitenkin Sveitsin pankkien järjestämäkin. Tanskan veromaksajat ovat menettäneet 1,7 miljardia euroa, kun samat henkilöt toimivat Saksassa 2011 eteenpäin. Euroopan yhteistyö rahoitusrikosten torjunnassa olisi perastanut paljon veronmaksajien rahoja. Toiseksi pankkivalvonnan rooli. Bafin eli Saksan pankkivalvoja ei tiennyt mitään, mitä oli vireillä Saksan pankeissa. Vaikka lehdissä raportoitiin kummeksista, niin Bafin johto oli piti, että eivät ole vastuussa, koska kummeksi heidän mielestään oli pelkä veroviranomaisten asia. He väittivät, että he olivat yksinomaan vastuussa maksukyvykkyydestä rahoituslaitoksissa, ei veroista. He saivat vastauksen 2015, kun saksalainen pankki, siis Maple Pankki, joka on kanalaisen pankin sivukonttori, joutui sulkemaan ovensa, koska veroviranomaiset halusivat omat väärinpalautetut veronsa. Ja se, siinä meni suurin osa pankin pääomasta. Ja pahin oppi liian myöhään, että rahoitusrikollisuus on myös maksukyvykkyysasia. Mutta minä menisin vielä pidemmälle. Nämä petostapaukset kummeksissa on oikeastaan rakennettu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin lait, joita rikotaan, ne ovat verolakeja, mutta välineet, joita käytetään, ovat rahoitusvälineitä. Henkilöt, jotka näitä rikoksia tekevät tai sallivat niiden tehtävän nimenomaan pankkivalvojen valvonnassa. Michael Schell, joka on Saksan valtiovarainministerin verosastojohtaja, halusi, että tässä on pankkivirkailijat rahastaneet veronmaksajia ikään kuin organisoitua rikosta. Miten voidaan selvittää, sopivatko pankinjohtajat tehtävissä, jos ei edes yritä selvittää rahoitusrikoksia, jotka on pankissa tehty? Kolmanneksi sit, val, osakeviranomaisten rooliin. Yleensä on kyse rahoitusmarkkinavalvojasta. Uusi amerikkalainen talletustodistus keksittiin USAssa. CES ei Saksan viranomaiset sitä keksineet. Buffin olisi voinut kyllä löytää tämän osinkokikkailun helpostikin tietojensa perusteella. Ensinnäkin väärinkäytösten ilmiantoja tarjottiin tätä tietoa jo 2007, mutta ei saanut vastausta. Toiseksi Buffin olisi voinut kyllä nähdä tämän valtavan kauppaan volyymin kummiksin takia ja Saksat voisivat kerätä osingot pelkästään tarkastellen päivittäistä kaupankäyntiä, joka oli monta kertaa korkeampi kuin muun, muussa osa vuotta. Ja kun X olisi päättynyt, jos olisi mietitty syitä tähän. Yksi syy valtavalle vahingolle Saksan veromaksajille kummeksin takia on valvojan Bafin ajatus siitä, että ei se ole vastuussa, kun pankit ja varat ja työntekijät rikkovat lakeja, paitsi jos on tietty kysymys rahoitusmarkkinalaista. Me opimme meidän tutkinnassa, että Bafin saksalainen valvoja ei tiennyt eri pyrkimyksistä, joita valtiovarainministeriö oli estää kummeksi. Niinpä jatkuvasti annettiin lupaa myös rahoitus investointirahastojen perustamiseen, jotka nimenomaan kummeksi toimintaa harjoittivat. Jos Pafin olisi saanut tiedon epäilystä, joita ministeriöllä oli kummeksista, niin he olivat pystyneet estämään näiden välineiden perustamisen. Ne olivat kuitenkin avainasemassa kummeksi kaupoissa. Vertailun vuoksi voidaan sanoa, että Bakin olisi voinut estää rikolliset niin, etteivät olisi ostaneet murha-asetta. 2010 asetuksen mukaan, jolla perustetaan ESMA, EU on vastuussa sen takaamisesta, että rahoitusmarkkinat toimivat asianmukaisesti ja integriteettiä noudattuja. Eikö niin ole, että siitä on kyse, kun niin paljon rahastoja perustetaan pelkästään rikollista toimintaa varten. Sitten vakuutusviranomaisten valvonta on todennäköisesti Saksan Osakkeet, joita oli vakuutusyhtiöiden omistuksessa, olivat myös kummeksissa ja kumkumissa mukana. Muutoin tämä kauppavolyymi osinkojakopäivänä ei olisi ollut mahdollista. Toisin sanoen minä näen kyllä vakuutusvalvoillakin oman roolinsa. Kuitenkin meidän tutkinnassa vakuutusyhtiöiden roolia ei pystytty käymään läpi. Toivottavasti te voitte sitä käydä läpi. Ja sitten viimeiseksi vielä yksi seikka tärkeää tietoa kumex skandaalin paljastamiseksi, kuten on ollut muissakin skandaaleissa, Panama Paperissa ja LuxLeaksissa, toimitettiin viranomaisille ja syyttäjille väärinkäytösten paljastajilta. Se osoittaa, miten tärkeää työtä nämä urheat ihmiset tekevät rikollisuutta torjuessaan, jotta voidaan tukea ja rohkaista ihmisiä tarjoamaan tietoa rikollisesta toiminnasta, tarjoamaan viranomaisille. Me tarvitsemme parempaa suojelua väärinkäytösten paljastajille kolleganne juurivaliokunnassa tekevät työtä sen puolesta. Valitettavasti Saksassa sanotaan, että tilintarkastajat, veroneuvojat ja viranomaiset olisivat pois suojelun piiristä. Sitä ei voida hyväksyä ja ihmettelen vain, millä puolella Saksa oikein on. Riittäkö tämä? Odotan mielenkiinnolla kysymyksiä ja keskustelua. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, tohtori. Schick, joka on vielä yhteydessä meihin kello 20 asti ja sitten professori Spengel, olkaa hyvä. Yes, dear chairman, dear... Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluaisin kiittää tästä ystävällisestä kutsusta, koska tämä on erittäin tekninen ja juridinen aihe, niin tulen puhumaan saksaksi. Me puhumme tässä osinko kikkailuista. Nämä ovat siis transaktioita, jotka tapahtuvat osingon jakopäivän ympärillä. Ja eli kum tarkoittaa, että osinko-oikeus on tai sitten ilman osinko-oikeutta. Silloin puhutaan kum ex toimista. Ja usein nämä kaksi käsitettä sekoitetaan. Siksi tulen käsittelemään niitä tässä esityksessäni. Minä tulen rajoittumaan puheeni tilanteeseen Saksassa, mutta vastaan mielelläni sitten kysymyksiin liittyen Euroopan tilanteeseen. Mitä kum kauppoihin ja tulee, niin tämä oli mahdollista vuoteen 2011 asti Saksa ja tämä oli mahdollista siksi, että myyntivoittovero maksettiin useampaan otteeseen. Eli myyntivoittoveroa maksettiin useamman kerran ja siksi veronmaksajat joutuvat sen maksamaan ja siksi puhun veroryöstöstä. Se, että tämä kaksinkertainen verotodistus oli mahdollista, niin tässä annettiin siis myyntivoittoverosta kahteen kertaan verotodistus. Ensinnäkin osakeyhtiöt antoivat osinkoja ja sitten pankit antoivat tästä todistuksen, eli kun Ex-kaupoissa oli siis ikään kuin kaksi todistusta. Ensinnäkin annettiin osakkeen omistajille sellainen osingon jakopäivänä ja sitten toisen kerran tästä lyhyeksi myynnistä. Tämä on todettu jo useampaan otteeseen. Ja tässä on syntynyt sitten verovahinkoa. Tässä on vastuussa lyhyeksi myyjä tai sitten äh, pankki. Ja Saksassa ei oikeastaan ole ollut mitään äh, ongelmaa lainsäädännössä, vaan tässä on ollut itse järjestelmässä ongelma, jota on hyväksi käytetty. Ja me olemme menettänyt verotuloja vuosina 2005-2011 noin 7,2 miljardia euroa. Ja tämä on ö, minimisumma, koska tiedot eivät ole olleet täydellisiä. Sitten vuodesta 2012 eteenpäin ö, tämä ongelmajärjestelmässä on poistettu myynti, voitto, vero kerätään ja siitä annetaan myös todistus. Miksi nyt syntyi sitten tällainen cum skandaali Vuosina 2016 vuosi 2017 tutkintavaliokunta on tutkinut tätä kysymystä Saksassa ja tulokset ovat todellakin järkyttäviä. Tässä on todellakin ollut ongelma se, että poliitikkoja ei kysymys ole kiinnostanut. On tehty vääriä arvioita, kontrollimekanismit, valvontamekanismit eivät ole olleet riittäviä ja sitten tässä on ollut nyt sekaannusta lobbausjärjestöihin. Ja tämä on johtanut siihen, että on tarjottu enemmän kuin kymmenen vuotta ongelman ratkaisemiseksi ja virallisesti vasta vuonna 2002 tästä tiedotettu. Saksan valtionvarainministeri ei ole ollut kiinnostunut tästä asiasta. Tähän päivään mennessä ei ole pystytty kertoa, minkälaisesta summasta on kysymys. Puhutaan, puhutaan myyntivoittoverosta ja sitten myös annetaan todistuksia, mutta eri paikoissa, eli yksikäs ei tiedä, mitä toinen tietää. Esimerkiksi näissä ähm, hallintatodistuskysymyksissä tämä on todella ongelmallista. Sitten valtiovarainministeri on toiminut myös yhteydessä Saksan pankkiyhdistyksen kanssa. Miten voin olla, että tässä on tehty yhteistyötä muun muassa lainsäädäntömenettelyjen puitteissa. Ja vuonna 2009 vielä tehtiin äh, virhearvio valtiovarainministeriössä, jotka, äh, joka johti siihen, että kun ex-kauppoja tehtiin äh, entistä enemmän. Mutta ei tässä vielä kaikki. Noin 40 vuoden ajan on harjoitettu myös niin kutsuttuja kum, kum-kauppoja. Ja ne pohtautuvat siihen, että henkilö, joka ei asu Saksassa, voivat myydä osakkeensa juuri ennen osingonjakopäivää saksalaiselle yritykselle ja sitten jälkikäteen kerätä tästä verohyötyä. Eli tässä on nyt selkeä aukko verotuslainsäädännössä. Periaatteessahan eh, nämä osingot ovat eh, verovelvollisia, mutta niitä muutetaan sitten joko luovutusvoitoiksi tai arvopaperilainamaksuiksi ja tätä kautta sitten voidaan välttää myyntivoittoveroa. Kum-kum-kaupat eivät sinänsä ole laittomia, mutta kuitenkin ne rikkovat äh, olemassa olevaa verolainsäädäntöä vastaan. Ja tämä riippuu siitä, että onko tapahtunut väärin käyttöä, mutta tätä olisi pitänyt tarkastella jo vuonna 2001. Ja me arvioimme, että vuosina 2001-2016 on menetetty noin 50-80 miljardia euroja verotuloja riippuen siitä, kuinka korkea myyntivoittovero on. Valtiovarainministeriö on antanut vääriä lausuntoja ja vuonna 2016 halusi vielä kieltää nämä kaupat. Tällä hetkellä juridinen tilanne on vielä episelvä ja tulevaisuudessakin nämä kaupat ovat vielä mahdollisia, koska tätä aukkoa lainsäädännössä ei ole tukittu. Mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme toimivan hallinnon Jotta tällainen veroryöstö voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, me tarvitsemme myös EU-laajuista tietojenvaihtoa ennen kaikkea, kun puhutaan myyntivoittoverosta. Ja kolmanneksi me tarvitsemme laajennettuja toimivaltuuksia, mitä esimerkiksi Europolin tulee. Ja mm, nämähän tässä pitäisi puhua myös rajat ylittävästi, koska usein tästä kauppoja käydään monien maiden välillä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Sitten viimeisenä alustuksista kuulemme herra Oliver Römiä. Salevski on totta kai myös panoramasta ja Zaitsista vastaamassa kysymyksiin. Herra Schröm, olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Äh, arvon hyvät äh, naiset ja herrat. Äh, minä, me olemme olleet tällaisen Cum ex Filesin mukana olleet tutkimassa yhdessä 12 maan 19 median kanssa yhtä kaikkein suurinta verot petosta. Ja kysymys vahingossa on noin 55,2 miljardista eurosta vähintään. Ja jo kesällä 2017 me paljastimme, että yksistään Saksassa kum äh, ex ja kum kum äh, osakekaupoista syntyi haittaa noin 31,8 miljardia. Ja Christopher Spengel Mannheimin yliopistosta laski ja arvioi tämän summan. Sen jälkeen me esitimme seuraavat kysymykset, että että onko Saksan lisäksi myös muissa eurooppalaisissa maissa tehty tällaisia äh, osakekaupparyöstöjä, mikäli kyllä, kuinka suuria nämä vahingot ovat. Ja yhdeksän kuukautisen tutkimuksen tulokset hämmästytti jopa meidät, koska Saksan lisäksi vähintään 11 maata äh, on tässä mukana. Ranska, äh, Espanja, Italia, Alankomaat, Belgia, Itävalta, Sveitsi, Tanska, fin- Suomi, Norja ja Ruotsi. Ja kuten alussa sanoinkin, niin yhteisvahinko on meidän tutkimustemme mukaan vähintään 55,2 miljardia euroa. Ja ihan tämä on tälleen varovaisesti laskettuna. Ja tämä äh, vahinko, joka syntyy nimenomaan tällaista verotusteknisistä äh, kaupoista, äh, on ollut kuitenkin veroviranomaisten tiedossa. Ja esimerkiksi Saksassa tämä haitta on valtiolla ollut noin 31,8 miljardia, Ranskassa 17 miljardia, Italiassa 4,5 miljardia, Tanskassa 1,7 miljardia euroa ja Belgiassa 201 miljoonaa euroa. Mitä muihin maihin tulee, niin ikävä kyllä me emme ole saaneet luotettavia virallisia lukuja näitä arviota varten. Äh, Saksassa kum ex vuodesta 2012 ja kum kum vuodesta 2016 ei virallisesti enää ole mahdollista, mutta meidän tietojemme mukaan kuitenkin Saksassa tapahtuu vieläkin vastaavaa osakekauppaa. Kysymys on tässä tällaisesta kum exin mutaatiosta, tai voisi sanoa oikeastaan vielä aggressiivisemmasta muodosta osakekauppoja. Ihan hiljattain Saksassa kävi ilmi, että pankeilla on tällaisia äh, haamuosakkeita, äh, joilla he käyvät kauppaa, ja joka on itse asiassa vielä kierrompaa kuin tämä aikaisemmin cum kauppa Ja tässä on käytetty äh, myös amerikkalaisia talletustodistuksia. Mutta mitä sitten tilanne on muissa maissa? onko esimerkiksi cum tai sen variaatiot mahdollisia? Kyllä, ikävä kyllä näin on tällainen salainen operaatio, jota valmistelimme kuukausia, niin sen avulla kykenimme osoittamaan, että tällaisia osakekauppoja tapahtuu yhä vielä tänä päivänä, että ne ovat mahdollisia. Ja seuraavissa esimerkiksi maissa Ranska, Italia, Espanja, Norja, Suomi, Puola ja Tsekin tasavalta. Eli näissä maissa tällä hetkellä isketään vero kirstuun. No mitä sitten tehdään? Saksassa on keskusteltu, siitä, että pitäisikö olla ilmoitusvelvollisuus tällaisesta aggressiivisesta veronkierrosta – pitäisikö se olla vir- velvo- velvoitettu. Ja veroneuvojat ja tilintarkastajat olisivat velvoitettuja tekemään tällaisen ilmoituksen, mikäli he näkevät tällaisia aukkoja. Mutta jostain syystä he eivät ole tästä kovin innoissaan ja sen vuoksi EU-direktiivi olisi varmasti avuksi. No, me toimittajat olemme nyt tehneet meidän työmme. Nyt on teidän vuoronne, hyvät naiset ja herrat. Sos- to- toimittajat paljastukselliset skuupit ja paljastukset ja äh, tällaisen tavallaan neljännen valtiovallan työ äh, johtuu usein nimenomaan siitä, että kaup- valtion viranomaiset ovat epäonnistuneet tai tehneet laiminlyöntejä. Ja esimerkiksi Saksassakin äh, tästä on tiedetty jo kauan, vaikka esimerkiksi valtiovarainministeri on tehnyt sitä jo vuodesta 2002 lähtien. Ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun tästä vasta ilmoitettiin julkisesti, niin siinä vaiheessa nämä eh, henkilöt olivat siirtyneet Tanskaan tyhjentämään heidän verokirstuaan. Eli me tarvitsemme parempaa ja aikaisempaa informaation vaihtoa. Se on ihan välttämätöntä, koska muuten eh, tämä tällainen rikollinen eh, valtion kassasta rohmuaminen ei lopu. Mutta tähän asti vaikuttaa siltä, että Euroopassa ei ole yhteistä tahtoa tähän. Varsinkaan äh, äh, Euroopan tasolla ei ole oikeanlaisia toimielimiä, jotka voisivat valvoa tätä. Joten meidän ehdotuksemme ja neuvomme on, että Eurooppa tarvitsee tällaisen talous FBIn ja sen nopeasti. Kiitos. Thanks all to... Kiitos kaikille alustajille. Ja sitten voimme käynnistää keskustelun jäsenten kanssa. Sehän nyt tiedätte, Kullakin on kaikkiaan viisi minuuttia, eli pari minuuttia kysymystä varten. Viittä minuuttia emme voi ylittää nekin, jotka vastaavat. Eli viidellä minuutilla täytyy pärjätä, muuten kaikki puhujat eivät pääse ääneen. Ensimmäisenä poliittiset ryhmät, kuten aina. En tiedä, päästäänkö keskustelemaan puhujaluetteloa. Ensimmäisenä minä muuten. Eli kysymykseni, niitä on kaksi. Ensinnäkin kum ex ja toinen kum kumma. Kum existä puheen ollen en vieläkään oikein ymmärrä, miten on mahdollista tällä vuosituhannella, että tällainen tilanne on syntynyt. Jos yritykset maksavat osingot, niin kai vai kerran. Miksi on niin vaikeaa selvittää kenellä on oikeus osinkoon ja saisi sitten myös verotodistuksen palautuksesta. Miten se on mahdollista? Veroviranomaiset oikeastaan ajattelevat, että yhtä lailla samaa osaketta omistaa kaksi eri henkilöä. Voitteko selittää minulle, miksi osingon jaossa se on mahdollista, mutta ei sitten veron palautuksessa kumkumista sitten. Onko tämä sama käytäntö kuin kau- kuponki ostaminen? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin nyt Saksa ei sitä salli lainsäädännössään. Eli se on oikeastaan verotuksellinen transaktio. Voisitteko tämän vahvistaa? Ja toiseksi on useampi maa omaksunut tämän käytännön että tällainen osinkopesu on ehkä laillista jossain muualla. Tässä kysymykseen kuka vastaa? Pitäkää kiinni sitten ajasta kiinni. So, Mr. Chairman, I thought I, I answer and I, I do that. No, vastaan ehkä nyt englanniksi, koska tämä ei ole liian teknistä. Eli ensimmäinen kysymys, kuinka on mahdollista, että on annettu kaksi verotodistusta cum ex yhteydessä. Tämä liittyy ajoituskysymykseen ja se liittyy osingon, osinkojen kauppapäivään ja osingon jakopäivään. Tämä saattaa olla kaksi päivää, kolme päivää, eli nämä toimet tapahtuvat siis äh, osingonjakopäivän ympärillä ja siis osakkeen omistaja. Hän saa osingonjakopäivänä osingon ja sitten ää, äh, hänen pankilta saama todistus on aivan oikea. Sitten kun, kun tehdään äh, kam-osinkojen kanssa, lyhyeksi myynnin kautta näitä transaktioita, niin tämä tarkoittaa, että lyhyeksi myyjän täytyy kompensoida osinkoja, te, ikään kuin tekaistulla os, osingolla. Ja sitten tästä ei ole kannettu ö, ve, lähdeveroa. Ja sitten tässä on annettu toinen verotodistus ja on sanottu, että ei ole tiedetty, onko tässä nyt kyseessä oikea osinko vai ei. Ja tällainen porsaan reikä, tekninen porsaan reikä on ollut Saksassa ja Tanskassa. Ja Saksassa se päättyi vuonna 2012, koska ainoastaan pankki kerää osingot ja on ainoastaan yksi osinko ja ainoastaan pankki, joka kerää osingot sitten, saa myös myöntää näitä todistuksia. Eli yksi henkilö on nyt vastuussa. Ja kysynpä vain, että miksi tähän meni yli kymmenen vuotta, että saatiin tämä tekninen porsaan reikä tukittua digitaalikautena. No mitä kumkumin tulee, niin tämä on juuri osinkokikkailua ja verotodistusten yhteydessä. Ja tämä porsaanreikä on edelleen olemassa Saksassa, koska osinkojen maksu henkilöllä, joka ei asu Saksassa, on mahdollista, mutta mutta jos puhutaan luovutusvoitosta tai arvopaperilainamaksuista, niin siinä äh, ei olla sitten enää verotuksen alaisia. Not very. Hyvä. Ei kauan myönteisesti sitten ensimmäisenä Peter Simon. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja, Herr Sprengel. Ensimmäinen kysymykseni on teille. Te teitte selväksi puheenvuorossa, miten vaikea on saada näitä lukuja – Voisitteko te sanoa suurin piirtein, miten on päädytty tähän 55 miljardiin? Voisitteko te nämä luvut, joita te kerroitte, voisitteko te kertoa, millä tavalla te päädyitte näihin lukuihin ja minkälaisilla tutkimusmenetelmillä, koska ministeriö itse ei näytä kykenevän siihen? Toinen kysymys ja kolmas kysymys. Ei, kun toinen kysymys menee professori Sprengelille. Sinulle hyvä, Gerhard myös. Nämä suuret yritykset äh, jo, ja, ja nämä, äh, mitä me olemme kokeneet äh, verotustasolla, nämä neljä suurta. Onko tässä kehityksessä, kun ajatellaan cum millä tavalla ne ovat siinä mukana ja miten laajasti, jos ovat Ja sitten Gerhard sinulle, mikä minulle on mielenkiintoista, olen puhunut useampia miesten kanssa, eh, ihmisten kanssa, kun olin tässä tutkintavalikunnassa, sanoivat, että, että Saksan liittopäivien tutkimuksessa tämän vuoden aikana ei pidetty mahdollisena sitä, että olisi tällaisia kollateraalisia rinnakkaisia vahinkoja muissa maissa, että ne olisivat ylipäätään mahdollisia – Olisin kiitollinen, jos sinä voisit tämän tutkintavaliokunnan jäsenenä ottaa kantaa tähän. Ja minkä takia tästä ei huolehdittu? Thank you, we have... Kiitoksia. Mia kolme minuutin vastauksia varten. Jetzt in Deutsch. No niin, nyt saksaksi. Hyvä Simon, mitä kun ex-veron menetyksiin tulee? Meillä on Christian Bankin agilta tietoja se sääntelee osinkoja Saksan pörssissä. Nämä tiedot ovat vuosilta 2005-2011. Ja tässä havaittiin lyhyeksi myyntejä ja ö, ähm, tässä on menetetty 7,2 miljardia euroa verotuloja. Ja kun ex-kauppoja on tehty vuodesta 1900 90-luvun lopusta lähtien. Eli tämä on se vähimmäisvahinko, mikä on syntynyt. Mitä sitten kumkum kauppoihin tulee? Me olemme tutkineet osingon jakoa vuosina 2001 ja 2016. Ja tässä on keskitty sekä saksalaisiin että ulkomaisiin kauppoihin. Ja sitten äh, osakkeet, jotka eivät ole saksalaisissa käsissä, äh, äh, ovat mahdollisesti sellaisia, jos on harjoitettu kumkum kauppaa. Me emme tiedä sitä, riippuen sitten myyntivoittoveron suuruudesta, jos on ole kaksinaisverotussopimusta, niin jos on myyntivoittovero on 25 prosenttia, niin puhutaan 50 miljardista eurosta, jos pu- tai 25, siis se on 80 miljardia euroa. No mistä sitten tämä 31,2 miljardia tulee? No nämä ovat kum ex-vahinkoja 7,2 miljardia ja sitten kollegat tässä vierelläni niin sanovat, että no 50-80 on paljon, otetaan 50 puolesta, se on 25 plus 7 on noin 32 miljardia. Eli tämä sekoitetaan usein. Ganz kurz, ich möchte dazu noch einmal äh, schnell ergänzen. Haluaisin ihan lyhykäisesti tähän täydentää. Eli siis tässä oli sataprosenttisesti kaikki ulkomaiset äh, osakkeet, jotka, niitä käytettiin näin. Ja jos äh, me konservatiivisesti arvioimme äh, tätä viisi, niin, että, että vain 50 prosenttia ulkomaista osakkeista Eli siis jos on varovainen, maltillinen, niin 50 prosenttia, jotta nyt ei liioitella. Kiitos herra Sykilekki vielä vuorovastata. Ja, zum einen, äh, die Rolle von... Ensinnäkin tilintarkastajien rooli ja tilintarkastusyritysten rooli, yksittäiset investoijat ovat aina tukeneet selustansa ähm, ja tämä on johtanut siihen, että he ovat voineet suojata itseään ja ovat voineet väittää, että nämä kaupat ovat olleet äh, laillisia. Tilintarkastustuomioistumat eivät ole nostaneet tätä esille, mutta tutkintavaliokunnassa me emme nyt sitten tutkineet kuitenkaan yksittäisiä tilintarkastajia, emmekä voineet analysoida tätä tilannetta mutta tilintarkastusyritysten olisi pitänyt tämä kuitenkin havaita, mutta mielestäni tässä nyt ei ole toimittu oikealla tavalla. Sitten Peter Simon kysyi tässä eurooppalaista ulottuvuutta tutkintavaliokunnassamme. Eli se jäi kyllä hieman sivurooliin. Uh, thank you. Kiitos. Esijärjestä ei taida olla kukaan läsnä. Lins Aldesta. Also alle sieben Jahre beschäftigen wir uns hier mit dem mittelfrist... Kaikki seitsemän vuotta me olemme täällä käsitelleet nyt äh, äh, pitkän aikavälin äh, rahoitussuunnitelmaa ja ja, jos, ja sitä, että esimerkiksi että jäsenvaltiot ovat pitäneet vaikeana tätä yhden prosentin antamista. Ja nyt sitten yhtäkkiä puhutaan tässä monilukuisista miljardeista, joita menetetään petoksin. Eli siis me häviämme arvonlisäveropetoksissa ja muissa veropetoksissa valtavia miljardimääriä ja tämä on katastrofi. No miksi meillä on tämä tapaus? No sen vuoksi, että kriisistä lähtien vuonna 2008 lähtien öö, kriminaalit iskivät. Ja miten me voimme saada nämä nyt öö, suitsittua. On muutama asia, jotka pitää huomioida. Ensimmäinen kysymykseni on, kuka on konkreettisesti hyötynyt näistä petoksista? Pankit, lakimiehet, veroneuvojat vai hieman kaikki? Toisekseen, eikö meidän pitäisi nyt varmistaa, että riippumatta – näistä tuomioista, joita toivon mukaan jossain vaiheessa tulee, että me voimme selkeästi määritellä niin, että se, joka on ollut tässä mukana, saa ammatissa toimimiskiellon. Eli jos esimerkiksi veroneuvoja tai, tai kirjanpitäjä on ollut tässä mukana, niin hän ei saa enää toimia ammatissaan, hän saa kiellon. Sinne, sillä voisi olla tällainen pelotevaikutus. Toinen kysymys. Minä kuulen aina tästä lyhyeksi myynnistä ja että me tarvitsemme tätä, se on tärkeää markkinoille ja likviditeetille ja niin edelleen. Mutta onko se oikeasti niin tärkeää? Eikö tässä voisi miettiä sitä, että rajoitetaan lyhyeksi myyntiä tai kielletään se kokonaan? Ja kolmanneksi meillä on suuri ongelma Anteeksi, jos kysymys on noin pitkä, niin vastausta ei kuulu. Okay. Let me just, uh, uh, über governance Ja viimeinen asia. Veroissa Mä en tiedä, että Euroopassa jäsenvaltioilla on se etu, että ne ovat täysin itsenäisiä verojen suhteen. Eikö meidän pitäisi ainakin osittain harmonisoida tiettyjä veroosioita niin, että tämä ei jatkuisi näin? Kiitos sitten vastaukset. Me jaamme nämä vastaukset. Kaikki ovat hyötyneet, kaikki jotka luettelitte, pankit, osakekauppiaat, sijoittajat, heitäkään ei pidä unohtaa, asianajajat. Eli ihmiset, jotka voivat investoida 2-3 miljoonaa, voivat hyötyä tästä. No oikeastaan kaikki ovat olleet tässä mukana. No sitten ammatissa toimimiskielto. Tässä on nyt nostettu ensimmäiset kanteet ja siellä on myös asianajajia mukana ja jos tässä nyt tulee tuomio, niin nämä henkilöt ei varmasti enää saa toimia asianajajina, mutta se on tietysti sitten liittojen päätös. Niin, no, periaatteessa olen samaa mieltä myös mitä lyhyeksi myyntiin tulee. Ja tämä koskee myös arvapaperilainoja. Tässä nyt on oikeastaan muusta kysymys kuin kiellosta. Eli kun puhutaan verokannustimista, ne pitäisi In Deutschland haben wir weiterhin Anreize äh, durch Wert. Meillä on siis kannustimia Saksassa. Niin kuin kuulimme, niin digitaaliaikakaudellahan täytyisi olla mahdollista saada aikaisesti sellainen myyntivoittoverojärjestelmä, joka on vesitiivis. No, osa harmonisointi No, joissakin kohdin sitä voisi pohtia. Tämä koskee koko myyntivoittoverojärjestelmää ja todistusjärjestelmää. Mm, mutta kun puhutaan 150 miljardista, niin tämä on todellakin skandaali, koska tässähän on ensisijaisesti kysymys petoksesta – ja ehdotukset näiden aukkojen täyttämiseksi on, ovat olleet pöydällä jo vuosien ajan esimerkiksi reverse charge. Eli tämä on kyllä huono asia Euroopalle ja jäsenvaltioille. Kiitos. Sitten seuraavaksi Guesta, herra Papadimulis. Kiitos. Puheenjohtaja, Täysistunnossakin tämä kysymys on tullut esille ja on hyvä, että me nyt olemme paneutumassa tähän myös täällä, niin että meillä on asiantuntijoita läsnä. Herra Spengenelle esittäisin kysymyksen. Te totesitte, että tämä valtava skandaali, veropetos, olisi pystytty hoitamaan jo 2001 alkaen. Mutta sen sijaan valtiovarainministeri Saksassa antoi vääriä tietoja – Siis kuka antoi miten? Lisäksi kysyisin herra Schrömmiltä seuraavaa. Te totesitte meille, että petostoiminta jatkuu joissakin maissa vielä. Voitko kertoa vähän enemmän tästä? Ja kolmanneksi, miten voitaisiin tällaiset porsareijat sulkea, kun tällaiset massiiviset veropetokset voidaan hoitaa niiden avulla. Jotkut rikastuvat tällä ja muiden kustannuksella, köyhien veromaksajien kustannuksella. Te totesitte, eurooppalainen veroviranomainen, kun tarvitaan, voisitteko vähän kuvailla? Tarvitaanko vielä valvontalaitoksia Euroopan tasolla vai jäsenvaltiot, jotka yksin hoitavat sen? Kiitos sitten vastaukset. Ja, um, zu ihrer Frage an, an... Äh, vastaus minulle esitettyyn kysymykseen. Äh, toimittajapiireissä noin 20 vuotta sitten 97 oli jo viittauksia siitä, että Saksassa tapahtui cum ex toimia. Valtiovarainministeri sai äh, kirjeen äh, pankkiliitolta siitä, äh, että Saksassa tapahtuu cum ex kauppoja, jotta kierrettäisiin veroja, pääomaveroja, mutta että tämä ei ole saatavissa hoidettua vain kansallisen lainsäädännön mukaan, koska jos nämä kaupat siirretään ulkomaille, mikä usein oli tapa, tapaus, niin silloin myös äh, nämä äh, kompensaatiot, äh, joita saatiin näistä osingoista, eivät olleet verovelvollisia Saksassa. 2002 päätettiin näin. Ja sitten lainsäädäntö tai laki tuli 2006-2007, tai sitä muutettiin – niin, että maksut ovat äh, Saksassa äh, verovelvollisia, mutta vain mikäli ne on maksettu saksalaisessa pankissa. Joten äh, kaikki tapaukset ovat osoittaneet, että silloin nämä kaupat tehdään aina ulkomailla. Ja 2012 vasta tämä porsan reikä suljettiin Tätä voidaan estää vain sillä tavalla, että on vain yksi äh, verotodistus äh, siitä paikasta, joka toteuttaa tämän pääomaverotuksen. Ja minusta on äh, aika kummallista, että tarvitaan kymmenen vuotta, että saatiin tämä tekninen porsaanreikä suljettua. Wir haben einfach durch eine Undercover-Operation. Niin, me vain teimme tällaisen äh, salaisen undercover-operaation me olimme Lontoossa ja löysimme tällaisen välittäjän, joka sitten valmisteli meille kaiken näköistä tarjontaa. Ja meillä on nämä kaikki asiakirjat ja näitä on nyt itse asiassa ympäri Eurooppaa. Eli tämä 50, jos minulla olisi 50 tai 100 miljoonaa niin minä olisin äh, neljässä kuukaudessa saanut sieltä ihan valtavat voitot. Tätä tapahtuu koko ajan, tänään, huomenna, ylihuomenna. Eli sen vuoksi me tarvitsemme Euroopan tason toimielimen tai viraston, koska me voisimme myös keskustella näistä ja vaihtaa tätä informaatiota esimerkiksi. Minä en tunne Tanskan verolainsäädäntöä enkä puhu Tanskaa, mutta tanskalaiset voisivat itse tutkia siellä ja selvittää tilannetta. Minun kokemukseni esimerkiksi syyttäjiltä ja muualta, niin ei voi, ne eivät, esimerkiksi syyttäjä ei voi vain soittaa Italiaan kollegalle ja kysyä, että mikä juttu, kuinka menee. Eli meillä täytyisi jollain tavalla olla sellaista virallista yhteistyötä niin, että voidaan vaihtaa informaatiota. Ja tuntuu siltä, että, että, että tässä sheriffi joutuu pysäyttämään hevosensa rajalle ja, ja osakkeet jatkavat matkaa. Eli Euroopan tasolla ei ole tietojen vaihtoa tai sitä hyvin minimaalisesti, se on hyvin rajallista ja se on asia, johon täytyy puuttua. Thank you. Kiitos. Sven Kiiko puolesta. Thank you. Um... Kiitos. Minä haluaisin ottaa seuraavan kysymyksen esille. Ensinnäkin herra Salavskille, mutta myös Spengelille ja Schrömille, jos haluatte vastata. Voisitteko kertoa yksityiskohtaisemmin niin tarkkaan kuin mahdollista? Minkä tyyppiset toimijat, jos haluatte nimetäkin, niin nimetkää, mutta minkä tyyppiset toimijat olivat mukana tässä bisneksessä eri valtioissa, joihin te olette tutustuneet? Vakuutusyritykset, pankit, rahastot, minkä tyyppiset rahastot, minkä tyyppiset neuvonantajat. pyrkiä olla mahdollisimman selväsanainen, minkälaisia toimijoita oli mukana. Sitten toiseksi, jotta, jotte, jotte, jos ette pysty luettelua nyt toteamaan meille, niin voitteko lähettää sen teillä olevien tietojen perusteella? Toiseksi, haluaisin teitä kolmelta kuulla, mitä lakeja rikottiin? Mitä teidän tietojenne mukaan rikottiin? Ja missä vaiheessa, missä jäsenvaltiossa lakeja rikottiin? Ja lopuksi herra Röömille. Oletteko valmis antoi meille osan saamastanne materiaalista parlamentille ja millä ehdoina. Thank you. Kiitos ja sitten vastaukset. Ähm, ja, vielen Dank. Also zu den... Kiitos. Mitä eri toimijoihin tulee, jotka toimivat markkinoilla, niin kyllä tässä on koko finanssiteollisuus enemmän tai vähemmän mukana. No tietysti ensin tarvitaan paljon rahaa. Se voi tulla yksityisiltä sijoittajilta, joilla on hyvin paljon rahaa, tai sitten pankeilta, jotka tekevät osakekauppaa, tai sitten pankeilta joilla on rahastoja tätä varten. Eli nämä ovat ne tahot, joilla on rahaa. No, mutta sitten on luottolaitoksia myös, jotka sanovat sitten jälkikäteen, että he eivät ole tienneet, mihin nämä luotot ovat menneet. Olemme puhuneet henkilöiden kanssa, jotka ovat verranneet sitä siihen, että jos he ovat ostaneet talon, niin sitten tietysti kysytään erittäin tarkasti, eh, mihin rahat tulevat. Ja väitettiin, että samalla tavalla tässäkin eh, kysytään, mihin rahat menevät. Mutta Tämä koskee tietysti myös tahoja, jotka lainaavat ikään kuin näitä osakkeita. He ovat tässä myös mukana, vaikka he tietysti voivat sanoa, että no en minä nyt oikein tiennyt, mistä oli kysymys. Mutta lainamaksut, kumma kyllä sitten ovat korkeammat juuri sinä päivänä, kun nämä kaupat tapahtuvat. Ja sitten Ditsaitissahan me kirjoitimme jo viime vuonna, että vakuutuslaitokset, jotka väittävät, että kaikki on ollut laillista, niin ne vakuutettiin. No, mutta näillä vakuutuksilla nyt ei ollut sitten kuitenkaan kovin paljon merkitystä. Eli tässä on hyvin paljon erilaisia toimia, jotka ovat hyötyneet tästä. No, tietysti osakekauppa oppijat tästä ovat eniten hyötyneet. Usein nämä henkilöt istuvat Lontoossa, eli ne ovat ne, jotka ovat hoitaneet nämä kaupat siellä konehuoneessa. Niin kuin kollega Schrömkin sanoi, me tapasimme yhden tällaisen henkilön Lontoossa. Ja toki minä voin tämän sitten vielä kirjallisenakin teille toimittaa. Um, just one. Ihan yksi juttu Tanskan tapaus. Se on ollut Lontoossa High Courtissa, sieltä sen voi lukea. Siellä käynnistettiin yli 200 amerikkalaista eläkerahastoa. Siellä oli Kumexin lyhyeksi myynnissä mukana joissakin myynneissä. Jotkut pitivät tilejä Mainzissa pienessä pankissa 40 työvoiman voimin ja sitten osakkeet vaihtoivat paikkaa ikään kuin leikki. Pelaavat eikä mikään tapahdu ja 412 miljoonaa ryöstettiin Tanskalta. Verot siitä saatiin veromiromaiset Tanskasta sähköpostina Mainzien ja sitten tositteet menivät sitten perintätoimistolle Barclays-pankkiin Lontooseen, eli siinä monta maata mukana. Barclays-pankki puolestaan siirsi rahan Hamburgin pankkiin, Vaalenkouttiin, ja sitä käytetään rahapesuun. Eli näette, mitä siinä tapahtuu. Koko pääomamarkkina on siinä mukana Euroopassa kaupankävijät, lyhyet kaupankävijät ovat ulkopuolella Euroopan, amerikkalaiset eläkerahastot esimerkiksi tiettyjä kauppoja varten. Ja mitä on sitten käynyt? Kovin hämärää siis kaikki. Auf die Frage, welche Rechtsverstöße da vorliegen. Mitä rikkomuksia sitten on ollut? Voin puhua tässä vain Saksan puolesta. En tiedä Tanskan ja Ruotsin tilanteesta. Tässä on kysymys veropetoksesta. Tätähän nyt myös tutkitaan. Tähän suuntaan myös kanteet on nostettu. Ei tässä puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta. Kauppiaat, pankit ovat tehneet sopimuksia näiden kauppojen <clears throat> läpiviemiseksi. Kaikki on ollut erittäin järjestelmällistä ja tämä on tänä päivänäkin vielä erittäin järjestelmällistä. Ähm, lyhyt, lyhyt lisäys, nämä sopimukset, jotka ovat tarpeellisia, eh, jotta nämä eh, kaupat saadaan hoidettua, ovat jo lähtökohtaisesti eh, laittomia. Tämä on Englannissa sama tilanne, eli tässä on kierretty valvontajärjestelmiä. Tämä itse asiassa oli aika huvittavaa, niin tässä on <laughs> käytetty Snapchattia viestien lähettämiseksi. No miksi Snapchat? No siksi, että viestit katoavat sieltä jonkin ajan kuluttua. Eli tässä ei sitten jää mitään todisteita. Eli tämäkin on kyllä laitonta ainakin brittilainsäädännön näkökulmasta. Kiitos ja sitten ENFstä Mario Borghetsi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. näistä tutkintapapereista, joita nyt on käynnissä ja varsinkin mitä Kölnin syyttäjäviranomaista on tekemässä ja Hannoverissa, niin niistä selviää, että rikoksia on tehty kaupankäynnissä ja investointipankkeissa, seuraavissa pankkeissa. Siis ajatellaan, että Saksassa Santander, Deutsche Bank Morgan Stanley, Goldman Sachs ja e Mekri Bank. Toisin sanoen, tutkinta antaa sellaisen kuvan tilanteesta, että näin mittavia rikoksia, kuten täällä todettiin, hyvinkin tämä rahoitusala on valtava eurooppalaiset ja saksalaisittain. Se on ollut mahdollista vain siitä syystä, että on ollut niin paljon pankeilla tarjottavana lainaa. Eli siksi onkin varmaan kysyttävää ja sitten senkin vieraille, jos nämä yleispankit olisivat joutuneet noudattamaan lakia, kastallilakia tyypistä niin, että liike- ja yleispankit olisivat yhdessä toimineet, niin ehkä olisimme pystyneet rauhallisin mielin tarjoamaan näitä palveluita niillekin rahastoille, jotka joutuvat näitä valtavia voittoja keräämään. Olisi hyvä miettiä tätäkin näkökohtaa, koska veroviranomaiset Saksassa olivat tilanteesta kuitenkin perillä 2002 jo. Nyt voi varmaan kysyä, jos ajatellaan eurooppalaisesta näkökulmasta, kun on kyse niin valtavista määristä transaktioita, ja siinä kun on ollut mukana ei saksalaisia osakkeita pelkästään Ranskasta, Italiasta, Italiasta Belgiasta ja Tanskasta. Eurooppalainen valvonta on sitten tehnyt mitä oikein? Mitä Euroopassa on tehty, jos niin paljon on kiinnitetty huomiota, kuten näin joka päivä Euroopan parlamentissakin, kun pitäisi valvoa paljon vähemmän merkityksellisiäkin asioita. Mutta sen sijaan ei ole valvottu ja sitten viivästeltykin niin käsittämättömällä tavalla. Ikään kuin olisi peitelty, sellainen vaikutelma syntyy kun ajatellaan päätöksenteon eri tasoja näiden rikosten yhteydessä. Ne on vakavia rikoksia, todella vakavia rikoksia. Ja on todellakin pelottavaa, kun ajatellaan, miten vähän on kiinnitetty huomiota. Varsinkaan ajatellen Euroopan toimivaltaisia tahoja ja olisi ryhdytty toimiin, koska vaikuttaa siltä, että tutkinta antaisi aihetta siihen. Kuitenkin äh, tässä on myös unionin ulkopuolisen laitoksen oltu mukana peittelemässä. Ja se ei tietenkään rauhoita mieliä ollenkaan, äh, että todellakin tämä rikospetos, kun vielä jatkuu uusin ilmein, ilman että todellisuus on pystytty iskemään tähän. Haluaisiko joku vastata? Ja meidän täytyy ottaa tiukasti tätä viittä minuuttia. Olkaa hyvä. Niin, mikä oli tämä äh, kysymys? Minusta tämä oli lausunto, äh, enkä kuullut minkäännäköistä kysymystä, joka olisi osoitettu kenellekään. Se oli implisiittinen kysymys. Kun ajatellaan teidän kokemustanne tutkinnoista, mitä ei oikein ole toiminut Euroopan valvonnassa. Che cosa? Perché allora eh, detta in maniera... Jos, eli mitä Eurooppa oikeastaan tekee sitten selkokielellä, jos ei voida suojella veronmaksajia tällaisilta petoksilta? Tästä viedään rahaa veronmaksajien taskuista ja mitä siinä tehdään? Haluan selkeän vastauksen. Okay, it should be rather... No niin, ehkä viranomaiset pystyisivät vastaamaan tuskin journalistit ja professorit, mutta ehkä haluatte 20 sekunnilla kommentoida. Um, ähm, vi har mes... No, me tiedämme, että tässä on kysymys petoksesta ja suuresta rikollisuudesta ja olemme nähneet, että valvontamekanismit jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken eh, eivät toimi tai niitä ei ole. Nyt eh, elämme digitalisoitumisen aikoja. Meillä on kaikki pörssitransaktiot, osaketransaktiot ja olemme nähneet kaupoista, että ne tehdään useiden valtioiden kautta. Usein lähtömaa on Iso-Britannia, ja tämä on myös tärkeää ajatella sitten, mitä tapahtuu Brexitin jälkeen, mitä tapahtuu näille pankeille. Eli nämä transaktiovaltiot, niitä täytyy seurata ja koska nämä kaupat tehdään aina silloin tiettynä hetkenä, silloin kun osingot jaetaan tai maksetaan. Ja nyt minä puhun Saksasta, täytyy huolehtia siitä, että valvontamekanismi, kun on olemassa pääomavero, niin minun ehdotukseni tiedemiehenä on, että nimitetään asiantuntijaryhmä, jossa on käytännön osaajia, ammattilaisia, poliitikkoja ja sitten siinä työryhmässä tukitaan kaikki nämä reijät. voi nyt ole aika ole pahoillani. Kysymys oli niin pitkä vahinko. Ja sitten seuraavaksi kansanpuolueesta ja SDstä ja kansanpuolueesta ja SDstä Tom Fantikintilaaria. Ja jos sopii SDlle, niin pannaan molemmat vuorot yhteen hänen osaltaan. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitokset asiantuntijoille. Haluaisin jatkaa tästä, mitä juuri sanoitte, että itse asiassa äh, on jo toimia, mutta ne eivät toimi kunnolla. Eli että esimerkiksi äh, verotusjärjestelmä oli ehkäpä hyvä viime vuosituhannella, mutta ei enää tänä päivänä kun teknologia kehittyy äh, niin nopeasti. Meidän verotusjärjestelmämme ei enää kestä tätä. Komission jäsen Moskovici on sanonut, että säännöt liittyen tiedonvaihtoon ovat jo olemassa, mutta että itse asiassa puuttuu toimenpiteitä, jotta näistä voitaisiin tehdä tehokkaita, eli oikeastaan puuttuu hyvää tahtoa jäsenvaltioiden kesken. Mutta toisaalta sitten veroviranomaisten tiedonvaihtoa voitaisiin laajentaa, eli olisi tällainen velvoitettu verotietojen vaihto liittyen esimerkiksi osinkoveroihin tai muuhun. Meillähän on jo tietoa esimerkiksi yritysverotuksesta. Eli ensimmäinen kysymykseni, onko teistä tämä oikea tie, jonka suuntaan tulee lähteä, vai tulisiko meidän laajentaa tietojen vaihtoa, vai olisiko vielä jotain muitakin asioita, joita me emme ole huomanneet? Toinen kysymys liittyy pankkeihin tässä on ollut hyvin paljon pankkeja mukana ja Banco Santander oli viimeisin pankki, joka oli cum ex diileissä mukana. Se, mikä minä nyt tässä mietin, on, että mikä on tämä, mitkä ovat nämä klassiset depositti pankit, miten ne saavat, mitä etuja ne ovat saaneet CumEx-kaupoista ja millä tavalla? Onko siinä suoria etuja? Saavatko he korvauksia siitä, että he tekevät tällaisia tai mahdollistavat tä- tällaisia transaktioita. Eli sen haluaisin ymmärtää paremmin. Eli ovatko he halunneet tietoisesti myös tarjota tällaisia palveluita? Eli silloin valvonta ei selkeästi ole toiminut ja miksi valvonta ei toimi kunnolla? Mitä voitaisiin tehdä, jotta valvonta olisi parempaa? Ja sitten kolmas ja viimeinen kysymys on yksinkertainen. Ymmärsin, että tämä olisi hyvin tyypillistä eurooppalaista. Voisiko tällainen järjestelmä olla voimassa myös, isossa, äh, myös USAssa tai vaikkapa Japanissa? Ja jos ei, niin miksi ei? Kuka haluaisi vastata? No. Sorry, I perhaps was not clear. Niin ei ehkä tullut selväksi, että Tom van de oli kaksi viisi minuuttista yhdistin ne. Ensinnäkin tietojen vaihdosta. Sitähän me toki toivoisimme. Kollega Schröm hän puhui myös siitä, että me journalistit olemme verkostoituneet kansainvälisesti ja se on ollut erittäin hedelmällistä. Ja ennen kaikkea kun puhutaan Tanskan ja Saksan välisestä tietojenvaihdosta, näyttää kyllä mikä on mennyt vikaan. Tanskan hallitus ei ole saanut riittäviä vastauksia, vaikka kysymyksiä on esitetty. Ja sitten tutkijoilla on ongelmia, koska verosalaisuudet, verosalaisuus on olemassa. Varsinkin Saksassa tämä on vaikeaa, mutta siis tietojenvaihto olisi toki järkevä. Ja tätä kautta voitaisiin sitten keskustella aggressiivisista verotoimista aivan eri tasolla. Ganz kurz. No, aivan lyhyesti tietojenvaihdosta lisäyksenä vain. Minä ehdottaisin että lainvalvonta viranomaisten pitäisi myös vaihtaa tietoja. Tätä voisi pohtia, koska samat henkilöt ovat toimineet eri maissa. No, nyt sitten mitä pankkeihin tulee. Jos puhutaan nyt säilyttäjäpankeista, niin nämä pankit eivät oikeastaan ole hyötyneet näistä kaupoista – Nehän vain säilyttävät osakkeita, mutta jos on antanut vääriä verotodistuksia, niin siitä tietysti voidaan rangaista, mutta tässä on kaksi näkökantaa. Ensinnäkin pankit ovat myös harjoittaneet omaa kauppaa osakkeilla ja sitten toiseksi, tämä on nähty myös Saksassa, niin rahoituksen kautta nämä pankit ovat tienanneet ja tästä ei ole vaadittu korkoja, vaan osinkoja. Auch nochmal ergänzen schnell zum No vielä tietojen vaihdosta. 18. päivä lokakuuta esimerkiksi Espanja ja Ranska saivat meidän kautta tietää, että siellä on harjoitettu kum ex ja kum kum kauppaa. Ja siis tässä oli kyse asiakirjoista, joita viranomaisilla jo on. Ja kysymys kuuluukin, että miksi näitä asiakirjoja ei nyt sitten jaeta Euroopassa? Miksi valtiota ei varoiteta? Miksi journalistien pitää hoitaa tämä tehtävä? Tämä kyllä varmaan puhuu aika paljon eurooppalaisesta tietojenvaihdosta. No, onko tämä tyypillinen eurooppalainen ongelma? Valitettavasti ei. Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Japanissa on tehty kumex-kauppoja. Eli tällaiset kaupat eivät kyllä pysähdy mannerten rajoilla. No ei se nyt tilannetta paranna, mutta tämä on globaali ongelma. Thank you. Kiitoksia kovasti. Tervaus Peres. Merci. Quand vous nous dites que... No niin, totesitte, että kymmenen vuotta meni, että tietyt porsanreijät saatiin tukittua edessä maassa, jossa hallinto nyt yleensä on aika pitkälle vietyä. Se on aika huolestuttavaa. Minä halusin palata vielä tiedonvaihtoon. Se nyt ei ole ehkä ole ihan ihanteellisella tolalla. Eurooppalainen lainsääntö ja parikin otteeseen on halunnut järjestelmää kohentaa. Mutta periaatteessa sitten, miten sitten voidaan selittää, että verohallinto, jos ajatellaan saksalaista verohallintoa tai tanskalaista verohallintoa, ole val- muita verohallintoja varoittanut, jos kerran riski on yksilöity ja rajan ylikin voitaisiin ilmoittaa. On sanottu, että Tanskan verohallinnosta niin jotkut journalistikollegat toimittivat tiedon sinne, kun olivat tutkinnassa mukana ja saivat huono vastauksen ja jopa kun heiltäkin pyydettiin tietoja muilta hallinnonaloilta. Miten tätä perustellaan? Ranskassakin on nähty, että senaatti on tarttunut aiheeseen ja siellä ollaan perustamassa tutkintavaliokuntaa parlamentissamme, jotta voitaisiin selvitä, miten päästä eteenpäin. Mutta tässä välittömässä läheisyydessä on myös on tarkistus tulossa tähän ehdotukseen niin, että voitaisiin 30 prosentin lähdeveroa kantaa näistä tuloista, jotka tulevat osingoista, ulkomaisista osakkeista, ja se ei voisi saada myöhemmin mitään veropalautusta, koska täytyy on myös tosit olevansa transaktio. Olisiko tällainen ratkaisu mahdollinen jatkossa? Oletteko sitä mieltä, että todellakin se voitaisiin toteuttaa? Voitteko kuvitella että siihen päästäisiin ilman eurooppalaisittain yhdenmukaistavaa säädöstä. Ja jos tarvetta siihen on puolestaan, niin mikä tässä olisi eurooppalainen lainsäädännöllinen vipu, joka otettaisiin käyttöön? Vaikka rientää, mutta vielä yksi kysymys on esitettävä. Te totesitte, että talletuspankit, paitsi että omia osakekauppaa harjoittavat, eivät hyötyneet tästä, mutta minä kysyisin vähän toisesta näkökulmasta pankit nyt ovat kuitenkin tarkan valvonnan alaisia, vahvan valvonnan alaisia. Miten on sitten niin, että yksikään valvontaviranomainen ei ole pystynyt huomaamaan tällaisia liikkeitä, ja kun ne ovat aika massiivisia joka tapauksessa, silloin osingonjakoa päivänä, ja näillä olisi pystytty välttämään petokset. Miksi eivät pankkiviranomaiset ole huomanneet sitä? Thank you. Kiitos. Kuka haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Um, ihre Frage um, is... No, tämä kysymys on aivan oikeutettu. Minäkään en ymmärrä, miksi kesti niin kauan, että ymmärrettiin kum ex kauppoja Saksassa. Minä en myöskään ymmärrä, miksi vielä kum-kum-kauppoja voi harjoittaa Saksassa. Ja minä en ymmärrä myöskään, miksi finanssivalvonnalta ei Saksassa ole pyydetty, että se tarkastelisi näitä kauppoja. Ja en ymmärrä myöskään, miksi on olemassa tällaisia vääriä papereita, joista myönnetään näitä myyntivoittoverotodistuksia. Ei ole mitään valvontamekanismia, joka toimisi aktiivisesti, eikä ole myöskään toimia veropetoksia vastaan. Eli tästä ei olla poliittisesti kiinnostuneita. Ja henkilökohtaisesti olisin iloinen, jos toimittaisiin yhdessä joko harmonisoinnin kautta mutta näitä järjestelmiä täytyy tarkastella Euroopan eri maissa, miten myynti, voitto, veroja käytetään tässä yhteydessä, mitä todistuksia myönnetään. Ja tietysti tässä provosoivasti voi esittää kysymyksen, kun tarkastelee näitä lukuja, eli jos nyt enemmän maksaa takaisin veroja, kun niitä pystyy kantamaan, niin ehkä sitten tällä verolla ei ole mitään merkitystä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Vielä SD Anna Komes. Tuli siellä toinenkin kysymys Ranskan erotuksesta, ratkaisusta, joka on nyt keskustelun alla senaatissa. Olisiko se yksi ratkaisukeino? Lähdevero 30 prosenttia. Ja sitten ulkomaisille osakenomistajille palautetaan, kunhan hänellä on tosite siitä, että hän on todella tosiasiallinen osakkeenomistaja. Um, das ist Tämä on yksi lähestymistapa, eli se, millä edellyt yksin veroa vähennetään tai korvataan, kun se, joka tämän anomuksen tekee, uskottavasti virallisin asiakirjojen kautta vakuuttaa, että hän on maksanut tästä veron. Eli tämä on se lähestymistapa, mutta jostain syystä tätä ei kuitenkaan vain kanneta osingoista tai osakkeista. Kiitos. Ja nyt SDstä. Alkoimme viimeisenä. Niin, herra Schikiltä kysyisin, voisiko hän, onko hän vielä paikalla, ei täällä olla. No joku toinen sitten. Voisitteko enemmän kertoa vielä siitä, mikä on valvonnan rooli, oli sitten kansallinen tai eurooppalainen, se, että arvioidaan asianmukaiseksi kaikki. Eikö se olisi olennaista, että voitaisiin estää tämä järjestelmä? Ja toinen kysymykseni, jos Saksa 2012 kielsi järjestelmän, niin miksi sitten muille kerrottu? Miksi ei hälytetty valvontaviranomaisen Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa, esimerkiksi minun maassani, missä ennen troikkaa meillä oli verohelpotus 2012 ja niin kutsuttua taksi, veroaukkoa 2015 asti. Eli ne, jotka menivät offshorein, siirsivät ilman mitään valvontaa. Troikkavuosina ei en ole mistään yllättynyt. Kaikki on mahdollista. Okay. Also zu, dem, zu der Rolle der Aufsichtsbehörden. Mitä valvontaviranomaisten rooliin tulee, Saksan kokemuksesta, niin mitä finanssivalvontaan tulee Saksassa, niin se tiesi kyllä hyvin tarkkaan, mitä kauppoja on harjoitettu, koska heidän piti ne hyväksyä. Niistä piti tehdä ilmoitus. Ja sisäpiiriläisiltä me olemme kuulleet, aivan avoimessa keskustelussa näistä. No, mutta finanssivalvonta kuitenkaan ei tunne, olevan, tai ei tunne olevansa vastuussa näistä kysymyksistä. Mutta veroasiantuntijat eivät kuitenkaan ole ottaneet tähän kantaa, eli tässä on ikään kuin tällainen seinä välissä. No periaatteessa valtio kyllä kuitenkin tiesi, mitä tapahtui, koska siitä sisäisesti on puhuttu. Ehkä tämä virhe on tapahtunut myös Euroopan tasolla. Warum die no miksi tietoa ei sitten annettu eteenpäin, siihen nyt en oikein pysty vastaamaan. Tässä oikeastaan voi vain pudistella päätäni. Minä kerroin, että esimerkiksi Ranska ja Espanja kuulivat meiltä, että tällaisia kauppoja on harjoitettu. Emmehän me eksklusiivisesti ole saaneet näitä tietoja. Kyllä jotkut viranomaisetkin varmasti eh, tietävät näistä. Mutta minun täytyy kuitenkin painottaa, että mm-hmm. saksalainen asianajotoimisto on pyytänyt apua Espanjasta ja siinä todellakin on ollut asiakirjoja, että Santander Pankilla on ollut rooli näissä epämääräisissä kaupoissa ja pitäisi tutkia tätä asiaa. No, mutta Espanjan niin, Espanjan viranomaisillehan nyt kerrottiin, että suuri pankki on sekaantunut kuumeiksi kauppoihin, mutta tässä nyt ainoastaan sitten äh, lähetettiin kysymykset eteenpäin pankille ja sitten pankki itse sai valita, että vastaako se sitten Saksan yleiselle syyttäjälle vai ei. No, joskus mm, tietoja ei ole otettu vastaan syystä tai toisesta. Thank you. Kiitoksia kovasti. Näin päättyy keskustelu. Haluaisin kovasti kiittää alustajamme herra Schickia myös, joka oli yhteydessä liittopäiviltä, herra Spengel, herra Schrim ja Zalewski. Kiitoksia kovasti tulostanne tärkeistä tiedoista. Ehkäpä tärkeä johtopäätös on ikävä kyllä, että mitä olisi oli pystytty sivuttamaan, sivutettiin. Ja niin räikeällä tavalla, että meidän arvon puhujamme edes usko sitä. Ja kuten monissa muissakin tapauksissa, niin se edellyttää parempaa, tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden kesken. Mutta tästä saa jatkaa Ludek Niedermayer. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kiehtova, miten yksikin tavalla voi hävitä niin paljon julkista rahaa. Voi ehkä tästä rohkaisinta on se, että kun huomattiin neuvoston neuvotteluissa hallinnollisesta yhteistyöstä, niin ilmeisesti on mielenkiintoa ottaa enemmän tietoa mukaan vaihtoon, niin että sitten verrataan myös täytäntöönpanoon. Mutta minusta vaikuttaa siltä, että tämä on jälleen osoitus siitä, että miten verojärjestelmät ovat vanhanaikaiset, eivätkö sovi tälle vuosituhannelle. Niin yksinkertaisessa asiassakin, kuin pitäisi löytää parempi ratkaisu todennäköisesti sellainen, että se riippuisi vähemmän maasta, vaan otetaan huomioon laajempi kuva. No niin, kello on jo paljon. Kiitoksia kovasti kurinalaisuudesta, että pystyttiin ajoissa lopettaa. Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos puhujille. Ja tapaamisiin kaksi kolmosessa myöhemmin jossain jännittävässä tapahtumassa. Thanks, Benoit.